Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla. Onko siihen huomautettava? Ilmeisesti ei, eli näin on, pöytäkirja on hyväksytty. Seuraavaksi keskustelemme ihmisoikeuksista sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäisenä aiheena Azerbaijan, erityisesti Rafik Tagin tapaus. Ja ensimmäisenä Tanok saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Herra puhemies, Rafi Takin traaginen tapaus on oireellinen ihmisoikeustilanteen huonosta tilanteesta. Azerbaijan, joka on neuvos, Euroopan neuvoston ja Etyjen jäsen, hän oli merkittävä journalisti ja julkaisi artikkelissa sanottiin, että presidentti ei noudattanut islamin arvoja ja siinä ei noudattu myöskään demokratiaa, vaikka niin väitti. Siksi radikaali islamistinen pappi Iranin uhkauksen jälkeen hänet puukotettiin kuoliaaksi, Iranikin fanaatikko ja hän kuoli neljä päivää myöhemmin. Koska mitään kans, tehty, niin kansainvälinen järjestö painosti ja, ja, nyt siellä on hyvin monimielisiä lausuntoja ollut tämän murhan tiimoilta ja selvää tuomitsemista ei ole tapahtunut ja tutkinta vain osin selvittänyt olosuhteita murhan yhteydessä. Mitä Iranin viranomaiset ovat tehneet, eivät sen paremmin tuomineet kuin selvittäneetkään, eivätkä ne tuota minkäänlaista siitä, että joku olisi edes suunnitellut tätä tai suorittanut murhan. Me olemme kiitollisia päätöksestä, vaikkakin myöhään, avata rikostutkinta olosuhteista hänen murhansa yhteydessä niin, että Azerbaidsan viranomaiset tekisivät kaikkensa, jotta syyllinen, jos hänet pidätetään tuodaan oikeudenkäyntiin kansainvälisiin standardeihin, me vetoamme Iranin viranomaisiinkin, että he tekevät yhteistyötä tutkinnan yhteydessä niin, että saadaan kaikki näyttö jotta voidaan auttaa tutkinnassa vai tuskinpa Teheran meitä kuuntelee mitä me täällä sanomme. Olemme huolestuneita kertomuksista siitä, että Azerbaidsin viranomaiset ovat käyttäneet myös rikosoikeutta, jotta estetään vapaa keskustelu uskonnon teemasta. Azerbaidsanin täytyy nyt oikeudellisia velvoitteita noudattaa Euroopan neuvoston jäsenenäkin. Ajatellaan muun muassa sananvapautta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi De Kaiser, puolitoista minuuttia je voudrais commenter une lecture, monsieur le président. Je vous lis. Niin, minä tässä luen tämän tekstin. Tämä varmastikin eh, eh, eh, vaikuttaa siihen, mitä, mitä on tehty. Siis nuoret rehelliset ihmiset, joilla on islamin arvot, ja tässä nyt toimitaan sionismin hengessä, ja tässä ja kaikki, jotka pettävät tämän uskon, ovat eh, syyllisiä. Minä muistelen Azerbaidžania ja Ajatollahia Kamparin. Niin, tämä oli teksti, joka julkaistiin Sheikh Fazel Karnin sivustolla ja se oli 28.11. Rafik Tagin kuoleman jälkeen. Minä sanon teille, tämä ei ole se islami, jota me puolustamme tässä parlamentissa – tässä ei ole islamin ystävistä kysymys sellaisessa muodossa, eh, mitä me olemme tarkoittaneet Saharov-palkinnon myötä. Ja jos me nyt sitten Iranin eh, viranomaisilta pyydämme, että tämä tuomitaan, niin minä haluaisin sanoa, että parlamentissa me myöskin tuomitsemme kaikin voimin tämän eh, islamin väärinkäytön, joka tässä voidaan havaita. Meillä pitää olla kohtuullinen maltillinen islam olemassa. E, ei voida väittää, että Azerbaidžanissa viranomaiset olisivat osallistuneet e, tähän e, toimintaan, mutta kuitenkin siellä on muitakin ihmisiä vielä vaarassa. Ja kiitoksia, että puh- anteeksi, että puhuin pitkään. Vielen Dank, Frau Kollegin de Kaiser. Kiitoksia. Te puhuitte niin pitkään, että Tavares nyt sitten saa seuraavan puheenvuoron. Rafik Tagi, Kiitoksia, puhemies. Tagi, joka oli toimittaja, puhui siitä, että Iranin presidentti oli toiminut islamia vastaan. Ja tämän jälkeen Iranan suurlähetulta julisti fatvan, jossa kehotettiin tappamaan Rafik Tagin. On totta, että islamuskonto kärsii tämän tyyppisistä fatvoista ja Iranin käyttäytymisestä. Persialainen kulttuuri, joka oli hyvin korkeatasoinen ja jossa persialaiset elivät rinnakkain muiden kulttuurien kanssa. Se on nyt kärsinyt hyvin paljon tämän tyyppisistä asenteista. Toivomme, että tämä YK-turvallisuusneuvoston ei-pysyvä jäsen Iran kumoaisi kuolemantuomioon ja systemaattiset ihmisoikeusrikkomukset, joita suoritetaan Iranin alueella ja myöskin muiden maiden kansalaisia vastaan. Euroopan unioni hyväksyy jatkuvasti tämän tyyppisiä päätöslauselmia ja tiedämme, että on eurooppalaisia yrityksiä, jotka auttavat iranlaisia viranomaisia internetin ja muiden palveluiden kautta. Ja meidän täytyy rangaista näitä eurooppalaisia yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä Iranin kanssa. Muuten meillä ei ole uskottavuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Makovei yksi minuutti. Thank you, president. Kiitos puhemies. Rafit Chaki oli lehtimies ja kirjaili Azerbaidžanissa ja hän arvosteli Iranin hallitusta, kuten myös Azerbaidžanissa tapahtuvaa uskonnollista sortoa. 2007 alkaen hän on saanut uhkia, kun Iranista tuli fatva, jossa kehotettiin tappamaan hänet. 23. marraskuuta tänä vuonna hänet murhattiin. Meillä on epäilyjä siitä, että iranilaiset tai paikalliset ääri-islamistit ovat vastuussa murhasta. Aserviranomaiset ovat nyt selvittämässä murhaa. Tutkinnan pitäisi olla nopea, tehokas, puolueeton murhaaja, mutta myös murhan tilanne pitäisi tunnistaa ja viedä oikeuden eteen. Iranin viranomaiset tehkö myös yhteistyötä tässä tutkinnassa niin, että annetaan todellista näyttöä ja tietoa tapahtumista. Iranin viranomaisten pitäisi nyt kiireellisesti kieltää papistoa Iranissa vaatimaan ihmisten tappamista. Vastuu tutkinnasta on paljolti myös Iranin harteilla. Minä kehotan, että Azerbaidžan viranomaiset tekevät myös kaikkeensa, että voidaan suojella kansalaisten elämää Azerbaidžanistanissa. Kiitoksia. Sitten Schaake, puolitoista minuuttia. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Kiitoksia Rafit Tapetti sen jälkeen, kun hän käytti ihmisoikeuttaan, eli sananvapautta on erittäin tärkeää, että tämä selvitetään. On keskeistä, että aseviranomaiset tekevät tämän riippumattomalla, uskottavalla tavalla. Tämän lisäksi täytyy toki puuttua myös fatfaan, joka annettiin sen jälkeen, kun hänen kriitin artikkelinsa oli julkaistu. Sen antoi iranainen pappi ja sitä ei virallisesti edes tuomittu. Meidän täytyy selväksi, että fatva ei koskaan voi olla oikeutettu ikään kuin lupana tappaa. On uskottavissa myös, että Aser viranomaiset eivät edes riittävästi tuominneet fatvaa, siksi hänen turvallisuuttaan ei voitu taata. Tämän lisäksi aseviranomaisten tutkinnassa on päätettävä, minkä tyyppisen yhteiskunnan he haluavat luoda. Murha voidaan leimata ehkä yksittäisessä tapauksessa, mutta se tapahtui kuitenkin ilmapiirissä, joka sortaa ihmisoikeuksia, kansallisyhteiskuntaa ja oppositiopuolueita, varsinkin liberaalipuolueita. Jos aseviranomaiset eivät selvästi valitse leiriään käytännössä ja myös teoriassa niin, että pitävät kiinni sitoumuksistaan Euroopan neuvoston ja etyjen jäsenille tai ajatella muita sitoumuksia, niin meidän pitäisi tehdä omat johtopäätöksemme EU-ssa. Toivomme, että asiaviranomaiset tekisivät valinnan, että saisivat enemmän aikaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Jos ajatellaan yhteistyötä iranilaisten viranomaisten kanssa, tämä ei näytä kovin toiveikkaalta, mutta meidän täytyy kyllä aserilta ainakin odottaa enemmän käyttää meidän suhteitamme Azerbaidžanin yhtenä välineenä ja painosta heitä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat ja seuraavaksi Tunnen Hohenstein. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Rafik Tagi... Kiitoksia, puhemies. Rafik Tagi oli vapaan median symboli. Hän oli siis Azerbaidžanista kotoisin. Ja kansalaisjärjestöt yrittävät nyt tutkia tätä asiaa. Azerbaidžan on mukana itäisessä kumppanuudessa ja siksi vetoaisin kaikkiin valtioihin, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa, että ne painostaisivat Azerbaidžanin viranomaisia. Ei voida hyväksyä sitä, että Afdiat Ayer ja muut ihmiset joutuvat vankilaan siksi, että he järjestävät Facebookissa tilaisuuksia. 10. joulukuuta kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä järjestettiin tapahtuma, jonka nimi oli Vapauden lyhdyt. Ja minä itsekin Puolassa muistutin kaikkia ihmisoikeusrikkomuksista. Meidän ei pidä sallia sitä, että tällaisia tekoja käytetään syynä vangitsemiseen. Ja seuraavalla kansalaisyhteiskuntafoorumilla haluaisin, että Tagi saisi itäisen kumppanuuden journalismin palkinnon. Vigenin. Kiitoksia seuraavaksi Vigenin. Minun mielestäni STDn päätöslauselma olisi ollut parempi, koska tämä menee, menee vähän liian pitkälle. Tässä eh, Iran on mainittu kuudessa kappaleessa. Tässä ehkä pitäisi toimia toisella tavalla. Rafik Tagin traaginen tapaus eh, on esimerkki tältä alueelta. Kun me puhumme Azerbaidžanista, meidän ei täydy, pidä unohtaa naapureita. Me voimme kritisoida ihmisoikeustilannetta Azerbaidžanissa, me olemme monen kertaan tästä puhuneet parlamentissa, mutta meidän pitäisi myöskin tukea Azerbaidžanin viranomaisia silloin, kun he taistelevat näitä fundamentalistisia liikkeitä vastaan, mikä ei ole helppoa. Minä vetoan hallitukseen, jotta se tekisi rikostutkinta ja hankkisi kaiken tarvittavan tiedon parlamentille. Minä myöskin vaadin sellaisia toimia, joilla voidaan suojella muita henkilöitä, joita Iranin papisto mahdollisesti vainoaa. Ja toivon, että Euronestin ennen sitä kokousta saamme jotain tehtyä. Vielen Dank, Herr Wigenin. Kiitoksia. Seuraavaksi Vergia, yksi minuutti. Merci. Kiitos, herra puhemies en puhu pelkästään rasittakin murhasta, vaan enemmänkin ihmisoikeustilanteesta Azerbaidžanissa. Minä olen kyllä tästä jo puhunut täällä aikaisemminkin. Minä haluaisin täällä valitella vielä kerran meidän kiireisten asioiden valintaa, tapaamme ja jo, tapa, jolla käsittelemme. Minä haluaisin puhua uudelleen tilanteesta Ashraf-leirin pakolaisten kohdalla. Siellä on 300, yli 3000 ihmistä leirillä, tuhat naista ja paljon lapsia. Yhdysvallat on juuri sanonut, että siellä vedetään joukot. Minä en sitä valittele, mutta siitä päivästä lukien siellä on minkäänlaista suojaa enää tarjolla Ashraf-pakolaisille. Mitä heille tapahtuu? Irakin hallitus edelleen pitää heitä ikään kuin terroristeina. YK, Euroopan neuvoston Aston haluavat, että heille annetaan suojaa ja myös UNHCR vaatii suojaa. Miksi ministerin neuvosto on kieltäytynyt ottaa vastaan nämä pakolaiset, koska ne ministerin neuvosto niin vaatii? Tähän lopetan, herra puhemies. Minä uskon jälleen kerran on valitettavasti Ranskan hallituksesta kyse, joka tässä on ollut etulintamassa. Minä valittelen sitä kovasti. Kiitoksia. Siinä olivat poliittisten ryhmien edustajat. Ja seuraavaksi puheenvuoronsa Repo yksi minuutti.

îmi exprim și eu regretul față de... Kiitoksia, puhemies. Pahoittelen sitä, että Rafik Taji on surmattu ja ehdottomasti tuomitsen tämän kammottavan murhan, joka osoittaa, millaisia seuraamuksia on uskonnollisella fanatismilla ihmisoikeuksiin, erityisesti oikeuteen elämään. Tämän toimittajan tappaminen herättää paljon kysymyksiä liittyen ihmisoikeustilanteeseen Azerbaidžanissa. Tämä on vielä huolestuttavampaa, koska tämä on mukana itäisessä kumppanuudessa ja myöskin Euroopan neuvostossa ja aktiivinen kumppani Euroopan naapuruspolitiikassa. Kaikista kansainvälisistä kumppanuuksista huolimatta Azerbaijan ei kuitenkaan ole osoittanut kunnollista sitoumusta siihen, että olisi lehdistön vapautta ja että suojeltaisiin ihmisoikeusaktivisteja. Myöskin kehottaisin Azerbaidžanin viranomaisia tekemään riippumattoman tutkimuksen Rafik Tajin murhasta – ja toimimaan vastuullisesti, jotta voidaan saattaa päätökseen näiden murhaajien rankaisemattomuus. Ja myöskin pyytäisin, että komissio ja muut Euroopan toimielimet liittäisivät ehtoja kaikkiin kumppanuussopimuksiin Azerbaidžanin kanssa, ja niissä pitäisi noudattaa ihmisoikeuksia. Kiitoksia, ja sitten Nikolai. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Haluaisin viitata siihen, mitä Vigenin totesi. Meidän pitäisi hyvin tarkkaan valita aiheemme näissä keskusteluissa. Vaikka voimme pahoitella ja valitella myös Azerbaidžanin kohdalla asioita, mutta meidän pitää kuitenkin yksi asia sanoa, tämän tyyppinen rikollisuus ei tunne rajoja. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Voidaanko me ehkäistä tämän tyyppiset teot? Ne ovat äärimmäisen julmia. En kuitenkaan usko, että Azerbaidsanin sinällään voidaan tuomita tämän murhan vuoksi. Voimme vain edellyttää, että Azerbaidsan tekee kaikkensa, jotta voitaisiin nopeuttaa tutkintaa. Näin se olisi vaikutuksellisempaa. Näin tekijä pystyttäisiin löytämään ja näin voidaan myös tällaiset rikokset estää jatkossa. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Azerbajdžan je Kiitoksia, puhemies. Azerbaidžan on EUn ystävämaa ja se yrittää demokratisoida poliittista tilannettaan. Kuitenkin islamin vaikutukset johtuen naapurivaltio Iranista ovat hyvin voimakkaita. Tämä näkyy myöskin siinä, millä tavalla Rafik Tagi murhattiin. Näin ollen Euroopan unionin pitää olla aktiivisempi. EUn pitää saada Azerbaidžanin, Azerbaijanin kansa vakuutuneeksi, arvoistamme ja siksi on tarpeen, että me tuomitsemme tämän murhan ja ilmoitamme tämän Azerbaidžanin hallitukselle. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme saada hallituksen tekemään yhteistyötä EUn kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Menettely ilman puheenlista on siis päättynyt ja sitten keskustelu päättyy vielä komission jäsen Almuun saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Azerbaidsan demokratiimisoikeuksien saralla on edelleen huolenaihe Euroopan unionille – Olemme erityisen huolestuneita siitä, että viime vuosien aikana on huomattu, että on suuntaus rajoittaa oikeuksia. Viime kuukausien aikana on nähty, että on tapahtunut useita vakavia rikoksia, joita viranomaisetkin ovat tehneet, kun on ollut kaduilla protesteja tai kun on ollut protesteja arabikevään innoittamina aktivistien ja muiden pidättämiset tai muut teot ovat hyvin valitettavia. Se, että isketään kansalaisyhteiskuntaan, liittyy myös siihen, että ilmaisuvapauskin on mennyt huonompaan suuntaan maassa. Jos ajatellaan esimerkiksi riippumatonta mediaa, sen ala on supistumassa, useita lehtimiehiä on uhattu, jopa fyysisesti heitä vastaan on hyökätty. Siksi me olemme erittäin surullisia siitä, että Rafik Tabs kuoli 23. marraskuuta. Kun viimeksi tapasimme vapauden, turvallisuuden, oikeuden kysymyksissä ja kun tapasimme yhteistyöneuvoston merkeissä Azerbaijanin kanssa, me olemme vedonneet viranomaisiin, että he suorittaisivat nopean puolottuvan tutkinnan tässä tapauksessa. Näin syylliset voidaan saada, saada tuomioistuimen eteen. Hyvät parlamentin jäsenet, EUlla on oma vastuunsa näette selkeitä viestejä demokratiasta, ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Ne ovat meidän yhteistyössä myös peruskivenä Azerbaidžanin kanssa. Meidän suhteissamme kunnianhimoisena tavoitteena ottaa huomioon se, missä määrin nämä arvot näkyvät myös kansallisissa käytänteissä ja politiikan täytäntöönpanossa tuossa maassa. Varapuheenjohtaja Ashton sai tilaisuuden viedä tämän viestin, kun hän oli vakuussa hiljattain. Siksi haluaisin myös muistuttaa yhteisestä julkilausumasta, joka tehtiin itäisen kumppanuuden huippukokouksessa. Siinä kaikki osallistujat tuomitsivat, että isketään demokratian ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen arvoja vastaan tai perusoikeuksia vastaan. Totta kai olen kiitollinen myös Euroopan parlamentin roolista, että se peräänkuuluttaa demokraattisia arvoja kumppanimaissamme. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Ja meillä on viisi päätöslausumaesitystä EKR- EFD-ryhmältä. vihreiltä